nimitykset on hyväksytty. Lopullinen esityslista luontos, kuten se hyväksyttiin puheenjohtajakokouksessa 22. syyskuuta 2009 artiklan 137 työjärjestyksen mukaan on jaettu teille. Poliittisten ryhmien hyväksynnän mukaisesti ehdotan teille seuraavia muutoksia keskiviikko, mitä tulee äh, palveludirektiiviin, suulliseen kysymykseen äh, komissiolle ja neuvostolle. Suullinen kysymys äh, o 0108 on vedetty pois esityslistalta. Toiseksi edustaja Fajonin mietintö kolmansista maista joiden kansalaisilla pitää olla viisumi, kun he ylittävät äh, ulkorajat ja äh, niiden maiden lista, joiden kansalaiset on vapautettu viisumista, on lisätty tämän päivän esityslistaan minuutin puheenvuorojen jälkeen. Kolmas muutos. komission julkilausuman otsikko liittyen Honduraksen poliittiseen tilanteeseen eh, muutetaan seuraavanlaiseksi komission julkilausuma poliittinen tilanne Honduraksessa. Huomenna torstaina. Niin lopuksi annan teille puheenvuoron. Luen huomisen ohjelman ja sitten annan teille puheenvuoron huomenna työllisyysvaliokunnan e, päätöslauselmaehdotus Progress-ohjelmasta ja lista sektorikohtaisesti toimista, jotka on hyväksytty 88 artiklan mukaan on otettu mukaan huomisen äänestyslistaan. Edustaja Kasulides on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. PP does not agree EPP ei voi yhtyä tähän otsikon muutokseen, joka koskee Honduras-asiaa. Siis emme ole samaa mieltä siitä, että 29.11. pidettäviä vaaleja koskevaa otsikkoa haluttaisiin muuttaa. Kyllä tämä vaaliaika on hyvin tärkeä osa tätä keskustelua. Otsikko pitäisi pitää muuttamattomana. Menettelyn mukaan, jos joku vastustaa näitä muutosehdotuksia, joista poliittiset ryhmät ovat sopineet, niin niistä äänestetään. Siksi minun on pyydettävä, onko täällä ketään, joka haluaa puoltaa tätä herra Kasuliuksen kantaa, eli yksi puheenvuoro puolesta ja yksi vastaan. Ja sen jälkeen voimme äänestää, jos tällaisia puheenvuoropyyntöjä on. Muussa tapauksessa voimme äänestää saman tien. Olkaa hyvä. Kiitos. Minä haluaisin puhua sen puolesta, että pidetään kiinni uudesta ehdotuksesta, koska lopulta on ihan selvää, että neuvottelut ovat epäonnistuneet. Yhteistä ehdotusta vaaliksi ei ole, nämä vaalit eivät ole oikeutetut, jos ajatellaan vallankaappauksen kautta valtaan tuloa, joten pyytäisin, että tehdään tämä muutos että vaaleja ei otsikossa mainita. Kiitos. Bene. Hyvä. Haluaako joku muu puheenvuoro? Mm. Herra Peterle. Voin antaa ainoastaan yhdelle puhujalle puheenvuoron. Jaz se zelo zavzemam za to, da ohranimo. Kiitos. Minä puhuisin sen puolesta, että emme muuttaisi esityslistaa. Minä olin EBB-valtuuskunnassa, joka matkusti Hondurasiin ja pystyin arvioimaan tilannetta paikan päällä. Nyt on virheellistä ajatella, että marraskuun vaalit pidetään kesäkuun tapahtumien takia. Ei nämä vaalit oli kutsuttu koolle jo puoli vuotta aikaisemmin, eivätkä vaalit liity mitenkään niihin poliittisiin tapahtumiin, mitä tapahtui vaalipäivän asettamisen jälkeen. Ja uskoakseni 29. päivä pidettävät vaalit ovat osa ratkaisua eikä ongelmaa. Eli kaikki puhuu sen puolesta, että ei muutettaisi esityslistaa ja pidetään esillä Hondurasin demokraattinen tulevaisuus. Hyvät kollegat, kiitän teitä. Täällä on tehty, täällä on vastustettu alkuperäistä ehdotusta, joka on tehty poliittisten ryhmien nimissä. Sitten meillä on ollut yksi puhuja ehdotusta vastaan ja yksi sen puolesta. Nyt äänestämme siitä, otamme, muutammeko esityslistaa niin kuin aikaisemmin ehdoten, eli että tästä otsikosta poistetaan osuus 29. marraskuuta 2009 järjestettäviä vaaleja silmällä pitäen. Kuka kannattaa sitä, että tämä poistetaan esityslistalla tämä osa tästä otsikosta? Kuka vastustaa? Olkaa hyvä. On, on your position that, uh... Tähän teidän kantanne liittyen Äänestämme siis puhemiehistön ehdotuksesta, että muutetaan tätä otsikkoa, e, komission julkilausuman otsikko puudetaan 29. marraskuuta 2009 järjestettyjä vaaleja silmällä pitäen. Kuka puoltaa tämän poistamista? Vastaan. Meidän täytynee tehdä, täytynee tarkistaa tämä tarkistetaan. Olkaa hyvä. Gracias. Señor presidente. Kiitos. Puhemies, ihan työjärjestysasia. Minulla ei ole täällä mukanani äänestyskorttia, sillä täällä ei ole tässä vaiheessa tarkoitus äänestää. Sen takia haluaisin, että kirjasti ylös sen, että haluan äänestää sen puolesta, että ei muuteta esityslistaa ja tässä tilanteessa kone ei nyt pysty puolestani äänestämään. Kollegi, per tutti kol- Hyvät kollegat, kaikille niille, joilla on tämä sama ongelma, kiitän teitä, mutta pyytäisin, että ette nyt ö, pyydä puheenvuoroa. Voimme teidän kaikkien puolestanne kirjata ylös tänne mielipiteenne, mutta äänestystuloksessa tämä teidän ö, kantanne ei näy. Se näkyy sitten pöytäkirjassa, mutta ei äänestystuloksessa. Olen pahoillani. Teidän täytyy aina ottaa mukaan äänestyskorttine, koska äänestyksiä voi olla milloin tahansa. Ota. Allora, procediamo. Adesso non è che possiamo fare un dibattito su... Emme me nyt voi ryhtyä keskustelemaan tästä ongelmasta, hyvä kollega. Minä merkitsen sen pöytäkirjaan. Nyt äänestämme. Nyt puolesta äänet puhemiehistön ehdotuksen puolesta. Sähköinen äänestys alkaa puolesta. Allora, avete votato? Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Votanti 252 favore äänestäneitä on 252, puolesta 109, vastaan 142, tyhjiä ääniä 1. Esityslista pysyy muuttumattomana tältä osin. No niin, olimme liian nopeita. Meidän täytyy nyt keskeyttää eh, istunto muutamaksi minuutiksi ennen kuin alkaa keskustelu neuvoston ja komission julkilausumasta, kuten esityslistassa lukee. Kiitoksia.